Nyt siirrymme käsittelemään hiukan samanlaista aihetta. Kyse on nimittäin komission varapuheenjohtajan ja korkean edustajan julkilausuma aiheesta Venezuelan tilanne kansalliskokouksen uuden puhemiehen ja puhemiehistön laittoman valinnan jälkeen. Jos teille vain sopii, niin emme käytä catch the eye-menettelyä laisinkaan. Keskustelun avauksen kuulemme korkealta edustajalta. Olkaa hyvä, kollega Borel. Jos teille sopii, niin voitte aloittaa. Thank you so much for for following this closely. Thank you so much, High Representative. The floor is... Kiitoksia. Olkaa hyvä. Papers. There's so many debates. Haeskelin tässä papereita, niin on niin paljon eh, mielenkiintoisia keskusteluja. Viimeinen niistä koskee Venezuelaa. Muutama viikko sitten keskusteli humanitaarisesta ja siirtolaiskriisistä Venezuelassa, joka on pahentunut kuluneen vuoden aikana poliittisen tilanteen vuoksi. Valitettavasti eh, poliittinen kriisi on edelleen pahentunut. Se johtuu siitä, että eh, kansalliskokousta vastaan on hyökätty ja, eh, ja se, että presidentti Guaido, Guaidota ja kans, useita kansanedustajia vastaan kohdistettiin väkivaltaa kansalliskokouksen tiloissa. Ja se ei ole vain hyökkäys kansanvaltaa ja oikeusvaltiota vastaan, se myöskin asia, joka luo esteitä demokraattisen ratkaisun tielle. Ja tässä ei, ei siis kunnioitettu perustuslaillista menettelyä. Kokouksessa ei ollut äänestystä, ei mitään, mitään päätöksiä, kansalliskokouksen päätöksiä ei kunnioitettu Eh, ja näin ollen lopputulosta ei voi tunnustaa. Kansainvälinen kontaktiryhmä eh, tuomitsi nopeasti hyökkäyksen kansalliskokousta vastaan ja monet, monet eh, tuomitsivat tämän toimen. Ja nämä toimet edellyttävät vahvaa reaktiota, eh, koska ne kohdistuvat demokratiaa vastaan. Ja nämä toimet vaikut, vahingoittavat myöskin demokratian, eh, Venezuelan kansaa, jo, joihin pakotteet vaikuttavat mm, jo muutenkin erittäin haitallisesti tulevaisuus näyttää huonolta eikä mitään lyhyen aikavälin eh, ratkaisuja nähdä tähän poliittiseen umpikujaan. Meidän täytyy silti jatkaa neuvotteluja, meidän täytyy pyrkiä aikaan saamaan kestävä ratkaisu. Se voi nousta vain aidoista neuvotteluista eh, ja eh, demokraattisten vaalien tietä. Kun puhumme eh, toimielimistä, niin toki tarkoitamme erityisesti eh, korkeinta oikeutta ja eh, kansalliskokousta. EU ei säästele voimiaan ja pyrkii auttamaan demokratian ja oikeusvaltion saavuttamista ja e, demokraattisten presidentinvaalien aikaansaamista. Ja Venezuelan kriisi, e, siihen täytyy e, pureutua erityisesti kansainvälisen yhteistoimin, siis Pyydän, että edustaja Iglesias e, er, e, suorittaa matkan tälle alueelle. Lopuksi toteaisin, että me pyrimme seuraamaan tapahtumia läheisesti avain kansainvälisten toimijoiden kanssa yhdessä. Me, me koko kansainvälisen yhteisön on toimittava ja toimittava kiireesti. Tässä yhteenveto. Tässä yhteenveto siitä, mitä halusin sanoa ja varmasti e, keskustelu johtaa näihin samoihin johtopäätöksiin. Me tarvitsemme e, enemmän yhteistyötä ja toimintaa koko kansainvälisen yhteyden, yhteisön taholta ja, ja kiireesti, kiireesti. E, pattitilanne ei voi jatkua ikuisesti ja Tähän pyrimme lähipäivinä. Pyrimme saa löytämään voimakasta tukea kaikilkien toimijoiden taholta ja kontaktiryhmä jatkaa työtään. Ja, ja myöskin niin sanottu Brysselin loosi jatkaa työtä ja poliittinen tilanne edellyttää, että painostamme eh, vaalien aikaansaamista entistä eh, tehokkaammin. Aiemmin on jo yritetty, mutta ei ole onnistettu. Eh, kansalliskokouksen puhemiehen vaali nyt Eh, eh, aikaansaa sen, että nyt tarvitaan entistä tehokkaampaa toimintaa. Paljon kiitoksia. Nyt aloitamme yleiskeskustelun. Alkuun kuulemme kansanpuolueen edustajaa Lopes Gilia. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Muchas gracias, señor. Kiitoksia paljon puhemies. Eh, korkea edustaja. Nythän on niin, että tämä keskustelu, kun edellinen keskustelu on kuultu, niin ajatella, että tämä on eh, samanlainen tilanne, tehdään vain vähän liian myöhään. Eh, Nicolas Maduro yritti vallankaappausta eh, ja ainut laillinen instituutio Venezuelassa on kansalliskokous ja sen legitiimisyyttä yritettiin vaarantaa. Ja, ka- ja, ja kaikki eh, on tehty, että eh, valta, vallasta saatiin pidettyä kiinni. Parlam- eh, meidän täytyy tehdä kaikki tu- tukeaksemme eh, Guaidota eh, kansalliskokouksen puhemiehenä ja myöskin väliaikaisena eh, maan presidenttinä. Ei pidä unohtaa Venezuelan kriisin syitä. Meidän täytyy edelleen pyrkiä korkea edustaja, niin kuin jo aikaisemmin, että me, me pyrit, pyrit Eh, tuomitsemaan ne eh, oikeusvaltion loukkaukset, jotka ovat olleet niin törkeitä. Ja, ja me täytyy, että eh, ei saa käydä niin, että syylliset jäävät rankaisematta ja kansalaiset, jotka ovat joutuneet vihollisuuksien kohteeksi hallinnon taholta, eivät saa oikeutta. Ja, ja tämä kansa, joka elää väkivallan keskellä, se se on eh, huonossa tilanteessa ja muutoin sillä ei ole tulevaisuutta. Paljon kiitoksia. Ja seuraava edustaja Lopes äh, SDn puolelta. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Niin kuin korkea edustaja Borrelio sanoi, me olemme tilanteessa. Me yritämme, täällä, eh, olemme täällä tuomitsemassa eh, parlamenttikaappausta ja demokraattinen kansalliskokous se, se, se pyrki pala, palauttaa legitiimisyytensä ja Maduro yritti estää, että hän ei enää toimisi presidenttinä, vaikka monet maat ovat jo hänet, hänen asemansa tunnustaneet väliaikaisena presidenttinä. Guaido on rake, on rakentava suhteessa Euroopan unioniin, mutta tämä on todella turhauttavaa meille EUna, kun on tällainen hallinto, joka ei löydä mitään ulospääsyä tästä tilanteesta. Ja, ja myöskin täällä on vertaansa vailla oleva humanitaarinen kriisi meneillään. Ja, e- ja me, me tarvitsemme e, e, yksilöllistettyjä e, pakotteita ja toisaalta meidän täytyy saada aikaan jonkinlainen ulospääsytie ja, ja demokraattiset vaalit. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Kanias Renewn puolelta kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, herra Borrell. Tämä Eh, on jälleen uusi julkilausuma tästä, tästä parlamentista ja siellä, siellä, ja siellä puhutaan ja tunnustetaan eh, tuomitaan, eh, kun se tyrannimainen Nicolas Maduron hallinto, no se ja tämä väkivalta eh, ja hyökkäys laillisesti valittujen edustajien kimpuun ja kansallis, kansalliskokous eh, ja Guaidon eh, hyökkäys ja nämä molemmat ovat asioita, joita ei missään tapauksessa voi hyväksyä. Ja Euroopan unionin on, on pyri, pyrittävä entisestään e, tiivistämään pyrkimyksiään saada aikaan e, e, tiekartta toimista, joilla päästään kohti demokraattisia vaaleja ulos tästä tilanteesta. Ihmisoikeudet, sorto ja, ja, ja ja että äh, äh, on äh, saatava aikaan ja myöskin se, että ne kaksi jäsenvaltiota, jotka eivät ole vielä tunnustaneet Guaidon asemaa, sen tekevät mahdollisimman pian. Ja meidän täytyy lähettää voimakas ja selkeä viesti Venezuelan kansalle, ette ole yksin. Tämä parlamentin on laajalla enemmistöllään ja, ja, ja me olemme siis erimielisinä päässeet yhteiseen mielipiteeseen siitä, että demokratia pitää palauttaa Venezuelaan, jotta se voi eh, alkaa kehittyä sosiaalisesti ja taloudellisesti ja niin, että sillä olisi toivoa tulevaisuudesta. Kiitoksia seuraavana edustaja Haide. Rouva puhemies, oikein paljon kiitoksia. Venezuelan tilanne on karmaiseva Itävallan ulkoministeriö on kertonut tästä maailman öljyrikkaimmasta maasta, että sisäpoliittinen tilanne on epävakaa, jul... aseita on käytetty, hätätila kattaa myöskin terveydenhuollon, mutta mikä on tämän tilanteen perimmäinen syy? Tämä diktaattori, joka kaikin, siis todellakin kaikin keinoin pitää vallankahvasta kiinni. Jos valit äänestäjien kautta tilanteeseen ö, ei tule toivottua muutosta, niin sitten väkivallan kautta. Näin Maduro pääsi eteenpäin, mutta kaikista huolimatta vasemmisto puolueet kautta Euroopan pitivät tätä esimerkillisenä. Ja siksipä tällaista äärivasemmistotoimintaa vastaan on sekä Venezuelassa että Euroopassa taisteltava, varsinkin Euroopassa, jotta emme ajaudu vastaavanlaiseen tilanteeseen kuin Venezuela. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Terts. Hyvää iltaa. Minua ilahduttaa täällä kuultu eh, äänensävyn muutos ja se y- laaja yhteisymmärrys päätöslauselmasta, joka koskee Venezuelaa. Ja todellakin on nyt painostettava valtavasti tätä, tätä rikollista kommunistihallintoa, joka on kaapannut Venezuelan ja joka on eh, o, o, osoittanut laatunsa hyökätessään kansalliskokoukseen ja, ja tarvitaan Maduro ja, ja eh, muita kohtaan on eh, saatava aikaan eh, tiukat pakotteet. On todellakin hälyttäviä ne kannanotot, jotka tulevat espanjalaisten kommunistien taholta, heidän, jotka ovat nyt hallituksessa. Ja Eh, se, että tämä, tämä vaarallinen korruptoitunut hallitus toisella puolella Atlantia uhkaa meitä. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Piniata, yksi minuutti. Gracias, presidenta. Kiitoksia. On outoa, että tämä eh, eh, parlamentti nyt eh, puhuu puhuu siitä, että kansallis, kansalliskokouksen puheenjohtajasti Guaidolla ei ole riittävästi tukea. Jokain, jo, jo, ja, tä, tämä, ja tämä kaappaustoiminta ja pyrkimykset päästä presidentiksi ja tässä on kyse petoksesta. Se, että e, julistautuu minkä hyvänsä mm, e, elimen presidentiksi ja, ja e, se, että on, sa, vaatii pakotteita maataan vasten ja, ja pyrkii nostattamaan armeijaa, niin tässä nyt Tää, jos puhutaan nyt Espanjan fasistidiktatuurista sitten, ja siellä, siellä on otettu käyttöön kaikenlaista demokraattista puhetta ja, ja aivan väärin. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia. Meidän on valitettavasti pidettävä tiukasti kiinni puheajoista ja kiitokset tulkeille, että ovat vielä meidän käytettävissämme. Seuraavan edustaja Tajani. Kiitoksia. Ja nyt eh, täällä on venezuelalaisia kansanedustajia, jotka ovat täällä lehterillä. Haluan heitä tervehtiä erityisesti. Ja, ja eh, Guaido on eh, kansalliskokoukseen valittu, valittu puhemies ja nämä nämä eh, Maduron eh, eh, sotilaalliset voimat, jotka, jotka pyrkivät tuhoamaan demokratiaa. Ja tästä syystä Euroopan täytyy pystyä reagoimaan. Olen sitä mieltä, että meidän täytyy ennen kaikkea ratkaista tämä humanitaarisen avun ongelma. Ja mm, tämä parlamentti presidentti on ensimmäisenä tunnustanut Guaidon Venezuelan väliaikaisena presidentiksi. Ja tämä on erittäin tärkeää. On tärkeää, että mm, hän, hän vaatii laillisuuden palautumisen ja hän haluaa estää kaiken sen, tai panna pisteen kaiken sille, mitä Madurat on tehnyt kansalaisia vastaan. Ja sen vuoksi mielestäni on oikein sälyttää sanktioita kaikille niille, jotka ovat vastuussa tilanteesta. Kaikki ne, jotka ovat rikkoneet ihmisoikeuksia myös taloudellisesti. Tämä on tehnyt suurta hallaa ihmisille, perheille on tärkeää, että Euroopan komissio, korkea edustaja, että me, että me kaikki olemme riittävän rohkeita, jotta pystymme tekemään päätöksiä Maduroa vastaan. Me emme voi olla olematta rohkeita. Santos Isabel. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Santos, olkaapa hyvä. Obrigada. Os acontecimentos do passado dia... Paljon kiitoksia. Viides tammikuuta tapahtuma tarkoitti sitä, että demokraattisesti valitut edustajat, kansanedustajat eivät päässeet kansan parlamenttitaloon. Eli ylitettiin tietty raja, raja, jota emme missään nimessä voi hyväksyä. Tämä osoitti, että tilanne pahenee entisestään ja siksipä poliittisen ratkaisun löytyminen hankaloituu entisestään ja kriisi pitkittyy yhtä lailla kuin kansan kärsimykset. Humanitaarinen kriisi on nähnyt päivän valon. 90 prosenttia kansalaisista elää köyhyysrajan alapuolella. Lainsäädäntökauden alusta lähtien me olemme keskustelleet täällä kolmeen otteeseen Venezuelasta ja viimeisen kahden vuoden aikana kahdeksan kertaa ja nyt meillä tulee olemaan pöydällä seitsemäs päätöslauselma. Nyt on ryhdyttävä tuumasta toimeen. Venezuelan kansa on väsynyt, se ei jaksa enää. Ja arvoisa komission jäsen, voin tukea tätä ponnekasta toimintaanne. Eli suoria sanktioita, sanktioita, jotka koskettavat niitä, jotka loukkaavat ihmisoikeuksia ja demokraattisia oikeuksia. Yhtä lailla meidän täytyy tehdä yhteistyötä, saada vapaat, oikeudenmukaiset ja demokraattiset vaalit aikaiseksi. Ja kansainvälisen yhteisön pitää saada valvoa tätä ja näin varmistamme, että kansan äänet tuli kuulluksi. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Sarantsova ja pyytäisi teitä pitämään kiinni puheajastanne. 2019 con un debate sobre Arvon puhemies, vuonna 2019 me keskustelimme Venetsiasta, se oli viimeinen keskustelu ja nyt me aloitimme tämän vuoden keskustelemalla Venetsian kriisistä. Ajatelkaapa, että että poliisi olisi estänyt Euroopan parlamentin puhemiestä tulemasta tänne, että hänen olisi pitänyt kiivetä aidan yli, että hän olisi päässyt tänne täysistuntosaliin, mutta näin tapahtui Venezuelassa viime viikolla. Näin tapahtui äh, Guaidolle, äh, kansalliskokouksen puhemiehelle, ja on selvää, että Madurolla ei ole mm, pienintäkään aietta yrittää päästä irti vallan kahvasta, eikä hän halua minkäänlaista demokraattista siirtymää. Me, nyt, nyt tarvitaan Euroopan unionia. Euroopan unionin täytyy painostaa tätä hallintoa. Me tarvitsemme kohdennettuja sanktioita. Ja toki meidän täytyy myös tukea dialogia. Speaker from the GUE. Ja seuraavana edustaja Pereira, hyvä. Kiitoksia, rouva puhemies. Aiheesta on keskusteltu täällä jo useita useita kertoja. Ja joka kerta sävy vain muuttuu. Vuosi sitten syntyi ikään kuin vallankaappaus. Sanktioita on otettu käyttöön. Kansa kärsii näistä sanktioista ja muun muassa portugalilainen yhteisö Venezuelassa kärsii. Mutta Venezuelan kansa ei anna periksi. Tätä kukaan ei voinut odottaa, vaikka ulkopuolelta asiaan on puututtu kansa saa päättää omasta kohtalostaan. Se on noussut vastarintaan ja meidän täytyy osoittaa sille solidaarisuutemme. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Monteiro, olkaa hyvä. Obrigada, senhora presidente. O regime de Nicolás Maduro tem violado niin, ehm, Nicola Maduro on systemaattisesti rikkonut perustuslakia vastaan toistuvasti nythän on äh, vallannut äh, äh, itselleen, ottanut valtaa, estänyt Guaidoa toimimasta puhemiehenä. Ja tämä kaikki on johtanut siihen, että venetsialaiset kärsivät. Me olemme jo useassa päätöslauselmassa useiden neuvotteluiden eh, tai keskusteluiden mittaan eh, ilmaisseet paheksuntamme eh, ja olemme sanoneet, että me ei voi hyväksyä sitä, että valittu presidentti ei saa mm, pysyä virassaan. Nyt Maduro on, ja hänen hallintonsa ovat aivan liian pitkään rikki rikkoneet kaikkia lakeja. Äh, hän on tehnyt, Maduro on tehnyt mielivaltaisia päätöksiä kansalliskokouksen tahtoa vastaan. On erittäin tärkeää, että, että me toimimme venezuelaisille, jotka kärsivät, täytyy antaa toivoa. Tämä johtaja sulkee silmänsä tilanteelta, joka on järkyttävä. Meidän solidaarisuutemme osoitamme ennen kaikkea kansalaisille. Kiitoksia puhemies ja hyvää korkea edustaja. Ihan muutama päivä sitten äh, saimme todeta taas ties kuinka monennen äh, väärinkäytöksen Maduron äh, taholta. Hänen käyttäytymisensä ja toimintansa on johtanut siihen, että ihmiset ennen niin rikkassa ähm, maassa kuolevat nälkään tai lääkettömyyteen. Neljä miljoonaa on, neljä miljoonaa on jo lähtenyt pakolaisiksi 86 prosenttia lääkkeistä on saavuttamattomissa vuonna 2013 BKT on laskenut 90, yli 90 prosentilla IMFn mukaan. Kansalaisten vapaus on mennyttä ja meidän, me, meidän täytyy toimia niin, että saadaan uudet demokraattiset vaalit. Ja tähän tarvitaan diplomatiaa ja meidän täytyy ö, tukea ö, venezuelaisia, ö, muun muassa venäläisiä vastaan. Oikein paljon kiitoksia ja nyt vielä lopuksi edustaja Bilbao Renewn puolelta. Kiitos puhemies, korkea edustaja. Tämä Maduron toiminta kansalliskokouksessa edellyttää tuomitsemisemme ja, ja jotta eh, eh, päästäisiin siihen, että kansa voi elää rauhassa, täytyy nyt eh, Guaido, joka on eh, tunnustettu presidentiksi, hänen pitää, saa, pitää eh, jatkaa tehtävässään ja täytyy, saa, täytyy saada aikaan demokraattiset vaalit ja lisäksi eh, henkilö, henkilöihin kohdennettuja pakotteita niille, jotka ovat syyllistyneet näihin väärinkäytöksiin ja väkivalta ja kärsimystä aiheuttavat elinolosuhteet tässä diktatuurissa, e, sen täytyy loppua. Kiitoksia. Arvoisa varapuheenjohtaja, voitte päättää tämän keskustelun. Jos haluatte, teillä on viisi minuuttia aikaa, jos ette ole liian uupunut. Kiitokset tämänpäiväisestä panoksestanne. Paljon kiitoksia. Useimmat kommentit liittyivät tähän meidän lähestymistapaamme. Eli herää kysymys, että miten voimme tulkita näitä monia monia tapahtumia, joista on kuultu kautta maailman. Mielestäni tilanne on selvä ja Venezuelassa tilanne on selvä. Me emme voi pitää vaaleja laillisina ja niin kau- ja meidän täytyy tunnustaa, että Guaido on presidentti, mutta näin ei voida ainakaan ratkaista tätä ongelmaa, mutta toimisimme EUna johdonmukaisesti. On havaittavissa, että täällä ei olla aivan täysin samaa mieltä Venezuelan tapahtumista, mutta meidän täytyy katsoa tosiseikkoja, ne ovat mielestäni selvät. Guaido on edelleenkin presidentti ja tarkoittaa sitä, että hän vastaa myöskin vaalien järjestämisestä. Tältä pohjalta jatkamme työtämme. Kiitokset kommenteistanne tämän keskustelun aikana. Paljon kiitoksia teille näistä tärkeistä huomioista. Kuusi päätöslausumaa luonnosta on työstetty. Äänestys toimitetaan torstaina. Ja nyt Toivotan teille hyvää uutta vuotta ja rauhallista illan jatkoa ja kiitokset korkealle edustajalle vierailustanne. Huomenna keskiviikkona 15. päivä aloitamme keskustelut kello 9 ja sitten iltapäivä alkaa kello 15. Esityslista löytyy Euroopan parlamentin nettisivuilta. Ja vielä kerran toivotan kaikille hyvää yötä.